Meillä on yksi ilmoitus. Sääntö 137 perusteella työjärjestyksestä olen saanut FEM-valiokunnasta pyynnön, että konsultoitaisiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Roma, romaninaisten tilanteesta. Jos poliittiset ryhmät tai jäsenet eivät vastusta tätä 24 tunnin kuluessa kynnysarvon saakka, niin tämä konsultaatiopyyntö katsotaan hyväksytyksi. Muuten siitä